Me käymme kauppaa, emmekä vain keskustele, että me toimimme. Kaikki muukin riittyy kaupasta. Vielen Dank, Herr Kollege Kaspari. Kiitos, kollega Kaspari. Sitten seuraavana sosialistidemokraattien ryhmän nimissä Arsenis minuutti.